Welcome and be seated. Tervetuloa, käykää istumaan. Tervetuloa kaikille sekä Euroopan parlamentin jäsenet että kansalliset valtuuskunnat, kansallisten parlamenttien edustajat. Tervetuloa tähän yhteisparlamentaariseen äh, valvontaryhmään. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi ja varsinkin toinen puheenjohtaja tässä, Rova Talvitie, joka edustaa puheenjohtajamaata Suomea. Suomi on siis tällä hetkellä EUn puheenjohtajamaa. Me molemmat toimimme puheenjohtajina yhdessä, joten on minulle ilo ja kunnia saada teidät kaikki tänne tähän viidenteen JPSGn kokoukseen yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä, Europolin valvontaryhmä. Eurooppalainen virasto poliisi yhteistyölle turvallisuuskysymyksissä. Me olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että täällä on 64 parlamentin jäsentä, jotka edustavat 36 äh, kamaria ja 26 jäsenvaltiota. Meillä on äh, esityslistallamme äh, EUn kansalaisten turvallisuus kaikkein korkeimmalla ja paljon edistysaskelia on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana samanaikaisesti kun tämä turvallisuuden alue astui voimaan. Tällä tavalla sitten on vahvistettu Europolia ja poliisiyhteistyötä. poliisi, viranomaisia ja muita oikeudellisia toimijoita. Ja tarkoitus on tehdä yhteistyötä ja taistella vakavaa rikollisuutta vastaan, terrorismia vastaan, ja rikoksia vastaan, jotka rikkovat yhteistä etua. JPSG on perustettu valvomaan Europolin toimia ja olemme iloisia siitä, että tämä elin on perustettu läheisessä yhteistyössä kaikkien kansallisten parlamenttien edustajien ja Euroopan parlamentin kanssa. Ja tarkoitus on, että Tällä tavalla voimme varmistaa Europolin valvonnan hyvin syvällekin menemään. Meidän ohjelmamme on hyvin tiukka, joten meidän täytyy todellakin pitää kiinni aikataulustamme näinä kahtena päivänä. Meillä on tänään tämä iltapäiväistunto. Ensinnäkin huomennakin meillä on kokous. Ja nämä kokoukset, tämän päivän kokous koostuu kolmesta osiosta ja käynnistämme tässä nyt ensimmäisen ja äh, sitten me pidämme äh, kahvitauon ja sen jälkeen on vielä toinen ja kolmas osio, jolla me keskustelemme. Ja kolmannessa meillä on sitten loppupaneelikeskustelu äh, professori Peregrinin kanssa. Mutta muistakaa, että täällä on tilaa ohjelmassa keskustelulle, kuten aina – kuten aina tällaisissa parlamenttien välisissä tapaamisissa. Euroopan parlamentissa on aina aikaa myös keskustella ja annamme sitten vuorotellen puheenvuoron parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenille ja kansallisten parlamenttien jäsenille. Mutta muistakaa aikataulu. Meillä on hyvin tiukka aikataulu. Ja meidän täytyy pitää kiinni ajoista, jotta saamme ohjelmamme lävitse. Tänään, kuten jo sanoin, käymme ensimmäiset keskustelukierrokset ja sitten Euroopan tietosuoja edustaja Vivarovski ja Pellegrini keskustelevat. Mutta me aloitamme Europolin johtajalla joka on täällä joukossamme. Tervetuloa. Sen de, de, siis Rova de Bolle ja Mister, herra Linta. Tänä iltana meillä on puhe meidän komission jäsenemme komission jäsen, joka vastaa turvallisuusasioista, eli komission jäsen Julian King, joka on nyt mandaattikautensa viime metreillä. Hänen viisi vuottaan on tulossa täyteen, mutta hän isännöi, ei, itse asiassa mekin isännöimme <laughs> Euroopan parlamentissa tätä vastaanottoa tämän iltapäivän jälkeen. Joten tänä iltana meillä on sitten aikaa myös keskustella ja viihtyä. Mutta pyytäisin kuitenkin, että valtuuskunnat ovat tehneet tarkistuksia liittyen Tanskan osallistumiseen yhteisparlamentaariseen valvontaryhmään. Ja haluaisin myös mainita, että puheenjohtaja Troikka järjesti tänään valmistelevan kokouksen johtuen tästä erityisestä pyynnöstä. Ja poikkeuksellisesti Saksan valtuuskunta kutsuttiin keskustelemaan yhdestä asiasta esityslistalla, nimittäin tulevasta puheenjohtajakaudesta, koska nykyisessä Troikassa on Romania, jolla oli edellinen puheenjohtajakausi, Suomi, joka on tämänhetkinen puheenjohtajamaa, ja Kroatia, joka on sitten seuraava. Ja nyt minun kollegani Rova Talvitie raportoi teille tästä kokouksesta, joten ehdottaisin, että me kuulemme nyt toista puheenjohtajamme Mari-Leena Talvitietä joka on Suomen parlamentin JPSG-valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Hyvä. Rikas puheenjohtaja herra Lopes Aguilar, aivan ensiksi aloitan suomen kielellä. Muutama sananen suomeksi. Hyvät kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien jäsenet arvoisat vieraat, hyvät naiset ja herrat. Haluan myös omasta puolestani toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän viidenteen kokoukseen, jonka on eduskunnan, siis Suomen parlamentin ja Euroopan parlamentin yhdessä järjestämä. Toivottavasti matkanne tänne Brysseliin sujui hyvin. Kun Europol aikanaan perustettiin, se perustettiin jäsenvaltioiden tarpeesta estää rajat ylittävää rikollisuutta. Nykyinen Europol-asetus on tullut voimaan 2016. Europolin tavoitteena on tukea ja tehostaa jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten ja muiden lainvalvontaviranomaisten toimintaa terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden torjunnassa ja tutkinnassa. Europolilla on myös lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyviä tehtäviä. Nykyisen lainsäädännön tavoitteena on parantaa tietojen vaihtoa jäsenmaiden ja Europolin välillä, huomioiden samalla tietosuoja. Europolin toiminnan parlamentaarinen valvonta ja parlamenttien tiedonsaantimahdollisuudet on koettu tärkeäksi. Ja siksi meillä on tämä parlamentaarinen kokous säännöllisesti ja olemme koolla täällä tänään ja huomenna. Hyvät kollegat, Euroopan vahvuus ja voima on yhteisessä arvopohjassa ja yhtenäisyydessä. Yhden jäsenmaan on yksin mahdoton taistella vakavaa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Vain yhdessä voimme siihen kyetä. Europol tarjoaa jäsenmaille osaamista ja tietoa ja kykyä estää rikollista toimintaa. Yhden jäsenvaltion olisi yksin mahdoton saada sellaisia resursseja. Samalla on tärkeää huolehtia siitä, että Europolilla on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen. Europolin kaltainen yhteistyö ja toiminta rajat ylittävän vakavan rikollisuuden estämisessä on tärkeää meille kaikille jäsenvaltiosta riippumatta. Toivotan kaikille antoisaa kokousta ja hyvää rakentavaa dialogia yhteisestä agendastamme Europolin toiminnasta. Ja seuraavaksi jatkan jälleen englanniksi. So, uh, uh, presidential troika meeting. Niin, mitä tuli sitten tähän Troikan kokoukseen, halusin kertoa siitä ja tämän aamuisesta Troikan kokouksesta. Siellä puhuttiin seuraavista seikoista. Parlamentaarisen valvontaryhmän eh, esityslistasta ja Tanskan osallistumisesta työryhmän ja EUn eh, nimitys tai ehdotus siitä, että eh, Euroopan parlamentaarinen valvontaryhmä olisi eh, läsnä hallintoneuvostossa ja sitten oli myös kirjallisia ehdotuksia ja kysymyksiä. Views with head of Delegation of German. Kävimme myös keskustelua Saksan liittopäivien valtuuskunnan edustajien kanssa ja tämä koski sitä, että Saksasta on tulossa ensi kaudella Troikan jäsen. Ja parlamentaarisen valvontaryhmän sääntöjen pohjalta edustajat voivat lähettää Europolille kirjaisia tai suullisia kysymyksiä. Rinnakkaispuhelimet ovat saaneet edellisen kokouksen jälkeen kysymyksen yhdeltä jäseneltä. Ja tässä oli kuuden viikon vastausaika. Europolin vastaus tuli perjantaina. Ja toimitettu eteenpäin valtuuskunnille ja jäsenille. Viimeisen kokouksen jälkeen esitettyjä kysymyksiä. Niihin on vastattu Europolin toimesta ja vastauksen toimitettu eteenpäin valtuuskunnalle. Ja sitten viidennen kokouksemme esityslistan hyväksyminen. Hyvät kollegat, kaikki olette saaneet Eh, Troikan hyväksymän esityslista ehdotuksen. Onko siinä jotain sanottavaa? If there are no objections, the agenda... Jos kukaan ei vastusta, niin esityslista sitten hyväksytään. Start of the plenary meeting. Colleagues, let's... Täysistunnon avaus. Hyvät kollegat, nyt aloitamme viidennen parlamentaarisen valvontaryhmän kokouksen ja menemme ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, eli Europol-toimet maalis-syyskuulta 2019 ja monivuotinen ohjelma asiakirja 2020-2022. Ennen kuin me aloitamme kokouksen, haluaisin lyhyesti kertoa teille jostain käytännön seikoista tulkkaus on tarjolla kaikille EUn kielille, paitsi Iirin kieleltä. Ja pyydän katsomaan sieltä papereistanne, jotka ovat pöydällänne, miten pitää toimia ja miten pääsee langattomaan verkkoon. Tämä kokous, sitä voidaan seurata myös Euroopan parlamentin nettisivulta. Ja hyvää kokousta. Kiitokset äh, Rootalvitia siitä, että te toimitte toisena puheenjohtajana. No niin, nyt sitten siirrymme itse äh, asioon meidän tiukassa esityslistassamme. Nyt äh, aloitamme ensimmäisellä puhujalla, joka on siis avainpuhuja tässä ensimmäisessä sessiossa, on Katrin äh, de Bolle, joka tulee kertomaan maaliskuusta 2019 syyskuuhun 2019 tapahtumista ja päähaasteista, budjettivaroista sekä odotuksista. Toimimme artiklan 51 mukaisesti, Europolin asetuksen mukaisesti. Ja tässä on äh, myös luonnos Euroopan monivuotisen ohjelman äh, asiakirja 2020-2022 ja äh, Europolin hallintoneuvosto on vahvistanut tämän strategian ja nyt tämä strategia on hyvin pitkälti sen linjainen, mitä Euroopan parlamentti on pyytänyt, nimittäin että lisätään informaation vaihtoa ja me olemme käyneet ensimmäisen keskustelun tästä ohjelmistoasiakirjasta helmikuussa tänä vuonna, kun tapasimme Bukarestissa. Nyt kerron, kuinka me järjestämme tämän, organisoimme tämän keskustelun. Ne, jotka tiedätte, kuinka nämä parlamenttien väliset tapaamiset järjestetään, koska näitähän järjestetään säännöllisesti Euroopan parlamentista, niin te tiedätte, että meillä on tässä aina sellainen kysely- ja vastauskierto kierros. Jokaisella kierroksella on aina kaksi kansallisen parlamentin jäsentä, jotka saavat puheenvuoron. Ja sitten yksi meppi, Euroopan parlamentin jäsen, saa puheenvuoron jokaisella kierroksella. Jotta, jos haluatte esittää kysymyksen ja osallistua tähän keskusteluun, toimittakaa meille tänne eteen nämä tällaiset laput, joita teillä on tuolla papereissanne. Täyttäkää siihen nimenne ja kuka te, mistä te olette, mikä teidän asemanne on, ja te saatte sitten puheenvuoron. Eli kaksi kansallisen parlamentin jäsentä ja sitten yksi Euroopan parlamentin jäsen jokaisella kierroksella. Tällä tavalla me voimme pitää kiinni esityslistasta, joka on niin tiukka tänä iltapäivänä ja koostuu kolmesta osasta. Joten huomioikaa, että, että tässä täytyy nyt käyttää rationaalisesti puheaikaa. Joten jokaisen kysymyksen pitäisi olla maksimissaan kaksi minuuttia. Ja kertokaa, kenelle esitätte kysymyksen ja hänellä on sitten X määrä aikaa vastata niin, että voimme varmistaa, että mahdollisimman moni osallistuja voisi osallistua, joten auttakaa meitä sillä, että noudatatte puheaikoja. Eli nyt annan puheenvuoron Katarina de Bollelle. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. eli tähän yhteisparlamentaariseen valvontaryhmään. Te saatte puheenvuoron. 15 äh, minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet, äh, Juan Fernando López Aguilar, Maria Maria-Lena Talvitie, paljon kiitoksia kutsusta. Tähän tapahtumaan on ilo olla. Ähm, täällä Euroopanin yhteisparlamentaarisessa valvontaryhmässä. Haluaisin kertoa siitä, mitkä ovat viimeisimmät kehityskulut Euroopanin monivuotuiseen ohjelma-asiakirjaan 2022 liittyen ja ne ähm, palautteet, joita olemme saaneet tähän mennessä. Haluaisin myöskin kertoa operatiivisista ähm, kehityskuluista edellisten JPSG-kokousten jälkeen, Bukarestin kokousten jälkeen. Vuonna 2020 22. Siihen liittyen saatte muistaa, että edellisessä kokouksessa annoin kattavan katsauksen Europolin strategista, jota Europolin hallintoneuvosto on tukenut. Sehän muodostuu kansallisten äh, jäsenmaiden edustajista ja komission edustajista. Kyseessä on monivuotoinen eh, Europolin ohjelma asiakirja. Haluaisin kiittää tämän mahdollisuutta hyväkseni kertoakseni kaikkein tärkeimmistä seikoista tässä asiakirjassa ja kertoakseni teille siitä, mitkä ovat viimeisimmät kehityskulut liittyen eh, toimeenpanoon, Euroopan strategian toimeenpanoon. Seuraavat eh, prioriteetit ovat mukana. Ensinnäkin Europol tulee ottamaan täysin käyttöön käyttöön tiedon, jota se saa kattavasta kumppaniverkostostaan. Kuten tämän valiokunnan puheenjohtaja mainitsi, me haluamme olla Euroopan unionin rikosoikeudellisen tiedon keskus ja me haluamme olla etulinjassa keräämässä tietoa. Toisekseen meidän täytyy olla hyvin joustavia. Tämä on vielä tärkeämpää. Meidän täytyy äh, antaa todellista operatiivista tukea eurooppalaisille jäsenmaille. Ja siksi me keskitymme prioriteettitapauksiin, prioriteettitutkimuksiin, jotka ovat hyvin korkean tason tapauksia Euroopan unionissa. Me pyrimme tutkimaan kaikkein vaarallisimpia suurimpia rikollistoimia. Meillä on monitahoisia asentoryhmiä tätä varten. Tämän lisäksi Europolista täytyy olla poliisitoiminnan ratkaisujen malliksi tukea ja me pyrimme myöskin tukemaan toimeenpanoa. Europolin pitäisi olla innovoinnin etulinjassa toimeenpanon strategia 2022 toiminnallisessa mielessä keskittyy prioriteetteihimme, turvallisuusuhkiin. Meidän täytyy keskittyä poliisityön kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Vuonna 2019 olemme tehneet töitä tiettyjen operatiivisten uudistusten parissa. Ne olivat synergiaa ja me keskitämme resurssimme prioriteettialoille. Konkreettisesti me olemme luoneet toimintaryhmän analysointia varten, toimintaryhmän, joka vastaa uuden Ähm, talousrikollisuuteen keskittyvän keskuksen perustamisesta. Ja tämän lisäksi meillä on tiedonhallintaohjelma neuvosto. Me pyrimme keskittymään analysointiryhmässämme tiedon analyysiin ja kapasiteetin kasvattamiseen. Muutamassa, muutaman päivän kuluttua me avaamme verkkovälitteisen alustan ja olemme saaneet hyvin innostuneita vastauksia yli 800 analyytikolta ympäri Euroopan unionin. He ovat valmiita tekemään yhteistyötä tämän verkkosivuston kautta ja jakamaan tietoa, asiantuntemustaan ja välineitä muiden kanssa. Kuten mainitsin, tämä toimintaryhmä, joka keskittyy talous- talousrikollisuuteen tulee määrittelemään ne rakenteet ja vaatimukset, joita keskus tarvitsee, jotta se voisi tukea jäsenmaita paremmin taloudellisen talousrikollisuuden ja korruption vastustamisen alalla. Tämän lisäksi neuvosto pyrkii määrittelemään tiedon vaihtoperiaatteita Euroopan Europolissa. Me tulemme keskittymään kartoitukseen innovaation alalla ähm, poliisitoiminnan kannalta ja me pyrimme luomaan strategioita innovaation alalla sekä rakenteen, joka tekee mahdolliseksi ähm, toimia integroidussa tulevaisuudessa. Nämä ovat uuden kehityksen aloja, jotka liittyvät monivuotoiseen asia, äh, ohjelma-asiakirjaan 2020-2022. Tämän lisäksi me tulimme myöskin vahvistamaan jo olemassa olevaa kolmea Europolin operatiivista keskusta, kyberrikollisuuskeskusta, terrorismin vastaisen työn keskusta ja vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaista keskusta. Esimerkiksi Europel haluaisi vahvistaa toimintaansa huumeiden eh, salakuljetusta vastaan. Se pyr- haluaisi poistaa terroristista sisältöä verkosta ja pelastamaan lapsia seksuaalisen hyväksikäytön vaaran alta. Kuten mainitsin aikaisemmin, tämä on meidän strategiamme vuodelle 2020 ja sen jälkeen tämä on kunnianhimoinen ohjelma. Ja, mutta investointi Europolin on suora investointi Euroopan unionin poliisiviranomaisten toiminnan tukemiseen. Tämä viimeinen huomio viekin minut viimeiseen aihepiireen henkilöstöresursseihin virastossamme. Henkilöstöresurssit ovat ratkaisevan tärkeät, jotta voimme tarjota lisäarvoa ja vahvistettuja palveluita. Europol tarvitsee vahvan talousarvion, mukaan lukien riittävän talousarvion pitkän aikavälin investoinneille, jotka suoritamme jokapäiväisten operaatioiden rinnalla. Tämä heijastelee niitä kasvavia tarpeita, joita meillä on. Tämä heistelee myöskin laajempaa käyttäjäkenttää, laajempaa mandaattiamme ja vakavia eurooppalaisia turvallisuusuhkia sekä kehittyviä, kehittyvää teknologista ympäristöä. Haluaisin kiittää yhteisparlamentaarista valvontaryhmää tuestanne, kun neuvottelimme vuoden 2020 talousarviosta ja monivuotuisesta rahoituskehyksestä 2021-2027. Libevaliokunnan lausunto liittyen talousarvion 2020 on tervetullut. Se täysin korostaa sitä Ähm, minkälaisia pyyntöjä Europolin hallintoneuvostolla on ollut vuodella 2020, eli 170,6 ähm, miljoonaa euroa ja 66 henkilöstön jäsentä. Toivottavasti äh, tämä kanta voidaan Euroopan parlamentissa vahvistaa. Vaikka emme tiedä vielä, mikä on talousarvion lopullinen äh, tilanne, teidän apunne osoittaa, että meidän visiomme Europolin tarjoamasta tuesta on, jäsenmaille on yhteinen. Monivuotuinen rahoituskehys tulee määrittelemään rahoituksemme katon vuosille 2021-2027. Nykyinen ehdotus ähm, loisi suuria leikkauksia Europolin äh, talousarvioon. Esimerkiksi vuonna 2022 äh, sen talousarviota leikattaisiin yli 10 prosentilla verrattuna nykyisen talousarvioon jonka Europol on toimeenpannut. Nyt lähestymme neuvotteluiden viimeisiä hetkiä monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Ja ne saatetaan päätökseen tämän vuoden aikana. Toivon todellakin, että kansalliset hallitukset käsittävät, kuinka tärkeää on saattaa Europolin talousarvio sen operatiivisten ja poliittisten tehtävien tasalle. Haluaisin vastata kirjallisiin kysymyksiin koskien Europolin toimintaohjelmaa 2022. Haluaisin kiittää jäseniä näistä hyvin mielenkiintoisista kommenteista. Tällä hetkellä Europolilla on äm, kaksi toimintakeskusta Kyproksella vuodesta tämän Tästä vuodesta lähtien Europol on tukenut Kyproksen poliisiviranomaisia, Kyproksen maahanmuuttotoimissa, he voivat Kyproksella tarjota tukea eri alueilla kansallisten toimivaltaisten viranomaisten pyyntöjen mukaisesti. Europolin vierailevat virkailijat ovat toimineet tehokkaalla tavalla ja meillä on ollut terveellistä tukea, ammatillista tukea Europolin ja toimijoiden ja Kyproksen poliisiviranomaisten välillä. Mitä tulee äh, kybertoimintaan, tämä on prioriteettia komission ansiosta me olemme onnistuneet luomaan salauksen purku-alustan yhdessä Euroopan unionin yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa. Mitä tulee kryptovaluuttoihin, Europol pyrkii ajamaan mm, edistystä tällä alalla omien resurssinsa kanssa. Tämä on hyvin ratkaiseva kysymys koko poliisiviranomaisyhteisölle kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Nyt jos menisin operatiivisiin äh, toimiimme, voisin äh, kertoa seuraavista rikollisuuden aloista. Äh, kyberrikollisuus, järjestäytyneen rikollisuuden riko, järjestäytyminen, rahanpesu ja lapsiporno. Kyberrikollisuuden alalla Tämän vuoden aikana me olemme nähneet eh, kehitystä. Meillä on eh, kansalaisiin kohdistuneita iskuja, yrityksiin kohdistuneita iskuja eh, ja yli miljoonan euron lunnasvaatimuksia. Operaatio, jota me tuemme tällä hetkellä, keskittyy Koga lunnas perheeseen. Me olemme luoneet tiivin ja äh, yhteisen kyberrikollisuuden toimintaryhmän, jotta voisimme vastustaa tätä nimenomaista äh, lunnasperhettä. Äh, Meillä on myöskin kyberrikollisuuskeskuksen pyrkimyksiä puuttua dark web-toimintaan. Europol on yli 106 tavoitetta määritellyt näillä aloilla ähm, ampuma-aseiden, ähm, kyberrikollisuuden ja huumeiden alalla. Ne tulee järjestäytymisen rikollisuuden Euroopan unionissa, ähm, järjestäytymisen järjestäytyneen rikollisuuden johtavat riko- ryhmät ovat monen rikollisuuden alaan keskittyviä tyypillisesti. Äh, niillä on erityyppistä yrittäjämäistä rikollista toimintaa. Ne ovat hyvin joustavia ja ne ovat hyvin sopeutuvaisia riippuen niistä mahdollisuuksista, joita ympäristö näille järjestöille antaa. Äh, fyysisen väkivallan käyttö on kasvanut äh, hyvin suuresti, erityisesti mitä tulee huumekauppaan tai Äh, järjestäytyneeseen omaisuusrikollisuuteen. Äh, korkean tason järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät äh, soluttautuvat yksityisen ja julkisen sektorin järjestöihin, he käyttävät lahjontaa, erilaisia eturistiriitoja, uhkailua ja ähm, yhteistyötä. Euroopan unionissa järjestäytynyt rikollisuus kansallisuus, josta vastaan on 65 prosenttisesti kansallista. Järjestäytynyt rikollisuus on ylhäältä alas järjestetty ja hyvin suuri osa näistä rikoksista on eri liikojen järjestämää salakuljetusreittien varrella. Tämä vaatii yhteistä järjestäytymistä tai ähm, laittaminen omaisuus, laittoman pesua. Esimerkiksi voisin ottaa ähm, kaksi vuotta kestäneen tutkinnan, jossa moni äh, maa oli mukana, Liettua, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta ja Espanja Eurojustin ja Europolin tuella arvioivat, että rikollisjärjestöt äh, menettivät 603 äh, miljoonaa euroa. Rikollisjärjestöissä oli 50 henkilöä ja he harjoittavat huumakauppaa, savukekauppaa, äh, aseiden salakuljetusta ja rahan pesua. Äh, keskittymme olemassa oleviin rikollisjärjestöihin, joissa on 53 jäsentä, jotka ovat hyvin äh, aktiivisia. Tämä vuonna 2019 me pidämme 22 henkilöä, 40 tutkinta tehtiin, että poliisi takavarikoi hyvin merkittävän määrän rahaa. Tämä nimenomainen järjestelmärikollisuuden järjestö oli kuljettanut äh, kokainia esimerkiksi äh, Romanin kautta, konttien kautta äh, kahteen satamaan ja 2,4 tonnia umeita otettiin takavarikkoon ja syylliset saettiin vastuuseen. Rahanpesu on yhä hyvin tärkeä käteisrikollisuus. Uusien maksujärjestelmien väärinkäyttö, kuten esimerkiksi bitcoinin väärinkäyttö, on kasvava trendi rahanpesun alalla. Viimeinen asia operatiivisiin toimimme liittyen liittyy lapsipornoon verkossa. Tämä on yhä hyvin suuri rikollinen vaara. Niiden lasten tapausten määrä, joita Europol on saanut kadotteiden lasten keskuksista vuonna 2019 on 272 000. Oletamme, että kasvu tänä vuonna tulee olemaan lähes kaksinkertainen verrattuna viime vuoteen. Tänä vuonna Äh, järjestimme kuudennen ähm, uhrien tunnistamisen kestyneen työryhmän kokouksen. Meillä oli 34 asiantuntijaa 24 äh, äh, maasta ja 29 virastosta ja me saimme 800 uhrien tunnistusta käyntiin, joista 28 uhria tunnistettiin Haluaisin nopeasti vielä käsitellä niitä tulevia uhkia, joita Europol näkee koituvan ensinnäkin vakava ja järjestäytynyt rikollisuus ensinnäkin on todellinen uhka Euroopan unionille ja eurooppalaisille kansalaisille, eh, joita se yhä enemmän koskettaa. Me näemme, että väkivalta kasvaa. Tämä liittyy eh, riitoihin eri rikollisryhmien välillä. Esimerkiksi jengirikollisuus Ruotsissa ja Tanskassa ja hiljattainen ehm, ja murha Amsterdamissa. Väkivalta saattaa entuudestaan kasvaa. Toisekseen viime viikkoina me olemme nähneet, että kasvaa määrä maahanmuuttajia saapuu Euroopan unionin rajoille. Kokemuksen mukaan tämä yleensä johtaa siihen, että maahanmuuttajien salakuljetus lisääntyy erityisesti ähm, heidän liik- kuljettamisensa Euroopan unionin sisällä ja väärennetyt asiakirjat, jotka siihen liittyvät. Ja kolmanneksi tämä liittyy sosiaaliseen mediaan. Terroristit käyttävät sitä, mutta sen lisäksi myöskin järjestäytynyt rikollisuus käyttää sitä ja ymmärtää erittäin hyvin, kuinka käyttää sosiaalista mediaa hyväkseen, kuten terroristit aikoinaan. Tämän lisäksi me olemme myöskin nähneet Darknetin käytön kasvua. Haluaisin kiittää tästä ajasta, joka minulla oli lyhyelle katsaukselle. Niin kiitoksia. Thank you as usual. Kiitokset, hyvä Catherine de Bolle. Nyt sitten muistuttaisin teitä vielä tästä menettelystä, eli teillä on nämä puhujakortit eri värisiä. Jokainen väri on, tai kukin väri liittyy eri jaksoon tai sessioon. Lähettäkää, täyttäkää paperia ja lähettäkää se sitten tänne eteen, jos haluatte puheenvuoron. Me olemme etukäteen saaneet jo kirjallisia puheenvuoroja kahdelta valtuuskunnalta ennen tätä tapaamista liittyen tähän asiaan. Ja Saksan liittopäivät ja Kyproksen parlamentti ovat lähettäneet kirjallisen puheenvuoron. Me aloitamme Susanne Mittagilta Saksan Bundestagista. Haluaako hän käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Oletteko te paikalla? Kiitos, että sain puheenvuoron ja kiitokset De Bolen hyvin tarkasta raportoinnista. Meitä huolestuttaa hieman budjetti, koska olemme päättäneet niin paljosta ja monista toimenpiteistä ja meidän täytyy toteuttaa hyvin paljon tällä rahalla. Vuoden 2020 budjetti on nyt jo alirahoitettu 300 000 ja tarve on alle, tai siis raha on alle 50 prosenttia siitä, mitä me tarvitsemme. Ja nyt meitä huolestuttaakin ja haluaisimmekin kysyä, meidän tulisi kaikkeen kysyä itseltämme, voimmeko tehdä jotain, jotta voisimme varmistaa Europolin budjetin. Europol tekee tehtävänsä ähm, vanhan budjetin mukaan ja nykyisiä tehtäviä emme kykene enää äh, tekemään tällä budjetilla, joten äh, miten tässä nyt toimitaan, koska monet tehtävät ovat uhattuja, mikäli budjettia ei vahvisteta. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten seuraavaksi Dimitris Demetrio, joka on Kyproksen valtuuskunnan edustaja. Olkaa hyvä. Thank you. Κύριε και κυρία Συμπροέδρη, κυρία Γενική Διευθύντρια, θα... Kiitoksia arvoisat kansapuheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat. Kyproksen edustajana haluaisin kiittää erittäin paljon siitä, että te vastasitte tuohon kirjalliseen viestiin, jonka teille lähetimme. Ja haluaisin tämän lisäksi myöskin korostaa sitä, että näiden vierailevien virkamiesten toiminta on ollut erittäin menestyksellistä. Viime perjantaina meillä oli mahdollisuus Kyproksen tiimi tavata ja nähdä omin silmin, kuinka hienoa työtä he tekevät. Tästä huolimatta kuitenkin haluaisin lausua varoituksen sanoja. Tälle syynä on se, että Kypros on Euroopan unionin jäsenmaa, mutta se on kuitenkin maa, joka viime vuosien aikoina on joutunut ottamaan suuren määrän maahanmuuttajia vastaan. Tämä ei ole mikään yhteen sattuma. Tämä johtuu siitä, että emme voi valvoa miehitettyjä Kyproksen alueita. Ja tämä johtuu myöskin Turkin tekemistä strategisista ratkaisuista. Te olette kuulleet äh, varmaankin tästä asiasta. Johtaja Nebol, äh, maahanmuuttajia laitetaan lentokoneisiin ja Nikosia mietityllä alueelle heitä lähetetään. Ja sitten YK on äh, kenenkään maan läpi. Nämä maahanmuuttajat kulkevat ja tulevat Kyproksen tasavallan alueelle ja sitten pyytävät äh, sieltä turvapaikkaa. Tämä on valtava ongelma. Me haluaisimme tietää, huolestuttaako tällainen tilanne teitä. Haluaisimme tietää, olisiko mahdollista näiden vierailevien Europolin edustajien tuella tehdä Kyproksella asialle jotakin. Ja haluaisin toistaa, että näiden vierailijoiden työ on erittäin tärkeää Kyproksella. Ja haluaisin kiittää työstäni tämän ongelman ratkaisemiseksi. Kiitos. No, Kiitokset. Nyt sitten kaikki ne jäsenet, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, on teidän vuoronne tässä vaiheessa. Minä jaan puheaikoja noin pari minuuttia maksimissaan per jäsen, eli kaksi jäsentä kansallisesta parlamentista ja sitten yksi Euroopan parlamentista. Ensimmäinen eh, kierros kysymyksiä Katerin de Bollelle. Ensimmäinen on herra Kelletsis Kreikan edustustosta. Olkaa hyvä. Herra Kelletsis, oletteko te paikalla? Kirja Proedre ja kirja Simproedre. Hyvää iltapäivää. Hyvä puheenjohtaja. Molemmille puheenjohtajille toivotan hyvää päivää. Minä olen Kreikan parlamentti edustaja Evroksen alueelta – siis Kreikan parlamentissa edustan Evrosin aluetta. Meillä on maaraja ja meriraja Turkin suuntaan. Rova de Vol kävi äskettäin viime keväänä meidän alueellamme Evrosissa ja hän näki, minkälaisia ongelmia meillä oli. Jos ajatellaan muutto virtoja Turkista päin. On sanottava, että viime päivinä tilanne on huonontunut ja yhä enemmän ihmisiä tulee paikalle. Siinä vaiheessa, kun Robert de Paul kävi meillä, puhuimme siitä, että mentettäisiin eh, tänne edustajia nimenomaan meidän alueellamme. Haluaisin tietää, onko tässä asiassa ollenkaan edistytty. Onko tarkoitus lähettää Europolin edustajia sinne meidän alueellemme. Eli haluan tälläkin tietää, onko Europolin ja Turkin välisestä sopimuksesta mitään uutta tietoa, jos yhteistyötä Euroopan ja Turkin välillä, kun tietoa toimitetaan maahanmuuttoasioista ja Europolin käsittymistä rikoksista. Kiitokset herra Kletsis. Ja sitten Strömqvist Ruotsin valtuuskunnasta, olkaa hyvä. Strömqvist. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Europolia ja sen henkilökuntaa sekä Ruotsin yhteystoimistoa Europolissa sekä sitä hienosta vastaanotosta, jonka me saimme JPSGssä, kun Ruotsin valtuuskunta vieraili siellä kaksi viikkoa sitten minä kehottaisin muitakin JS, JPSG-valtuuskuntoja vierailemaan Europolissa, koska silloin näkee paremmin, millä tavalla työ voidaan yhdistää siihen työhön, joka tapahtuu kotimaassa. Mutta takaisin nyt tähän päivään. Ottaisin esiin ajatuksia tästä monivuotisesta ohjelmapaperista 2020-2022. Minun kysymykseni liittyy tähän luonnokseen ja niihin priorisointeihin, jotka liitetään äh, Europolin toimiin. Millä tavalla JPSG on voinut vaikuttaa tähän asiakirjaan ja onko, ovatko nämä priorisoinnit äh, nyt jo kiveen hakattuja vai voidaanko niitä vielä muuttaa? Ja sitten kysymyisin äh, vielä meidän valtuuskuntamme mielestä Europolin velvollisuus on tehdä yhteistyötä JPSGn kanssa tästä monivuotisesta asiakirjasta ja huolehtia koordinoinnista hyvällä tavalla. Tai toisin sanoen, Äh, JPSGlle on mahdollisuus seurata, mitä Europol tekee ja miten Europol kehittyy ja millaisiksi se kehittyy. Meidän täytyisi todellakin miettiä meidän omaa osuuttamme tässä prosessissa niin, että voimme antaa kunnollisia neuvoja Europolille Esimerkiksi se myös, mitenkä me, millaisia vastauksia me annamme, vastaammeko me eh, ryhmänä, valtuuskuntana vai yksittäisenä henkilönä. Kiitos. Thank you, Mrs. Strongfist. Ahora tiene la palabra como... Eh, kiitokset Strömqvist. Salejos. Ja sitten eh, edustaja Sarsalejos seuraavana. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, eh, directora de Vol, por su intervención. Kiitos johtaja de Vol tästä puheenvuorostanne ja siitä, että te olette niin innostuneita työskentelemään parlamentin kanssa ja haluatte todellakin parantaa näitä suhteita, jotka ovat todellakin molemman puolisesti hedelmällisiä. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti on ollut aina kiinnostunut Euroopan vahvistamisesta ja sen toimien pönkittämistä. Ja tämä sitten on selkeästi näkynyt parlamentin kannasta Europolin rahoitukseen. Tehän viittasitte siihen myös. Kaikki tiedämme, että Europolin kohdistuu jatkossa yhä enemmän odotuksia ja kysyntää on odotuksia sille, että siellä tehdään tehokasta työtä ja tämä on kansalaisten etujen mukaista. Ja sen takia on kummallista havaita, että koko ajan halutaan tehdä leikkauksia budjettivaroihin. Tämä olisi kylläkin kielteistä ja olisi nyt hyvä tässä kokouksessa käyttää tilaisuus hyväksi, kun täällä on kansalliskin parlamentit edustettuina, että tämä viesti voitaisiin viedä kaikille Euroopan hallituksille. Hyvä Rode Wall, olisi hyvä, jos voisitte vielä vähän täsmentää tätä asiaa. Jos kuvitellaan kaikkein huonointa budjettitilannetta, niin minkälainen vaikutus tällä voisi olla Europolin ja mitkä Europolin osa-alueet karsisivat eniten? Kiitos edustaja Sarsa Lehos ja sitten Rova de Bol, jos teille sopii, kun täällä on aika paljon puhujia, jotta jotka nyt haluavat puheenvuoron käyttää, niin ehkä me kuuntelemme näitä lisää läpi ja te sitten lopuksi käyttää puheenvuoron, sillä tähän ensimmäiseen iltapäivän ensimmäiseen osioon on varattu aikaa kello 15.30 asti. 15.30 pitäisi siis lopetella. Ja meillä on vielä seuraavat panelistit, jos seuraavat panelistit täällä paikan päällä. Eli nyt puheaika jaetaan siinä järjestyksessä, kun jo ilmoitettiin. Kaksi kansallisten parlamenttien delegaattia ja yksi meppi. Nyt sitten Rova Conway Irlannista. Anteeksi, ei. Hän onkin Euroopan parlamentin jäsen. Eli seuraavana siis edustaja Okalail Irlannista. Lausunko mä oikein nimeni? Anteeksi, jos en lausunut, ettekä ymmärtänyt. Mikrofoni. Mike, it's important for the translators. Beg your pardon. Madam Executive Director. Paljon kiitoksia. Rouva en huomannut tuossa puheenvuorossanne mitään viittausta Brexitiin ei Europolin kannalta maaliskuun syyskuun ajalta tai tuon toimintaohjelman 2022 kohdalla. Meillä on hiukan enemmän kuin viisi viikkoa äh, mahdolliselle Britannian äkkierolle. Voisitteko te antaa kantanne JPSGlle liittyen siihen, mitkä ovat Europolin valmistelut äh, tilanteeseen liittyen, olipa sitten brittien lähtö millainen tahansa. Seuraamukset tästä vaikuttavat ähm, Irlannin poliisivoimiin ja heidän mahdollisuutensa olla täysin mukana Europolin äh, työssä ja heidän äh, jatkuvan yhteistyössä rajat ylittävästi äh, Pohjois-Irlannissa jos niin käy, että tuo osio joutuu eurooppalaisen perheen tai Europolin perheen ulkopuolelle. Voisitko kertoa, mihin toimin olette ryhtyneet näihin hyvin, näihin hyvin tärkeisiin ongelmiin liittyen? Kiitoksia. Now. Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoro. Herra Virosta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Hyvä rouva De Bolle, haluaisin kiittää teitä erinomaisesta puheesta. Te puhuitte siitä, miten tärkeä Europol on, kun kerätään informaatiota. Ja te puhuitte lähtee myös siitä, että on ero tavallaan siinä, että kerätään tietoa tai dataa. Olen samaa mieltä, minulla on 20, yli 20 vuotta kokemusta poliisityötä ja informaatio on erityisen tärkeää, varsinkin jos puhutaan vakavien rikosten tutkimisesta. Ikävä kyllä tiedämme, että meillä on yhä vielä jäsenvaltioita, jotka eivät investoi tarpeeksi informaation keräämisen Europolin tietokantoihin. Luonnollisesti jäsenvaltio itse päättää, mitä se tekee ja mitä se ei tee. Mutta kyllä paljon on kiinni myös Europolista ja siitä, mitä Europol haluaa. Mitä teidän mielestänne voitaisiin tehdä Europolin, Europolin taholta niin, että jäsenvaltiot aktiivisemmin antaisivat tietoa tietokantoihin? Thank you, Chair, and uh, thank you, Madam de for this. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Rova de Bolle tästä hyvin yksityiskohtaista esityksistä. Minulla on lyhyt kysymys. Minua kiinnostaa kovasti Europolin ja kolmansin maiden välinen yhteistyö. Voisitko vähän kuvailla tai kertoa, minkälaisia tärkeimpiä haasteita ja mahdollisuuksia tässä mielessä on olemassa? Erityisesti jos ajatellaan Länsi-Balkanin kumppanuutta, tämä on se, mikä eniten minua kiinnostaa, koska olen Bulgarian edustajan lisäksi henkilö, joka pitää hyvin tärkeänä näiden maiden geopoliittista strategista asemaa. Kaikkia muistatte, että Länsi-Balkanin kanssa tehtävä yhteistyö oli hyvin tärkeää silloin, kun edellinen maahanmuuttokriisi oli kovimmillaan 2015-2016. Ja nyt sitten edustaja äh, Rova Conway äh, Irlannista. Mr. Conway. Uh, Itse asiassa herra. Koromina Mahagat, anyway. Um, Kiitoksia. Minä olen osallistunut äh, moniin näistä kokouksista ja Rodebol muistaa, että minä puhuin hyvin pitkällisesti Ähm, kollegani Quellenin jälkeen Brexitistä ja Brexitin vaikutuksista maahamme ja Brexit Brexitin aiheuttamista turvallisuusseuraamuksista ja seurauksista. Ja Roa de Ball muistaa varmaankin, että minä pyysin häntä Dublinin vierailulla keskustelemaan kanssamme. Olemme vaihtaneet Bukarestin kokouksen jälkeen numeroita ja Roa de Ballin toimisto ei edes vastannut sähköpostiimme. Tämä oli melkoisen suuri pettymys meiltä, meille. Ymmärrän kyllä, että tämän valvontaryhmän tarkoitus on olla Europolin valvontaryhmä. Joten haluaisinpa toistaa pyyntöni eh, siitä, että Rouva de Ball tulisi Dubliniin ja Irlantiin vierailulle käsittelemään näitä hyvin, hyvin eh, tärkeitä mm, painavia seikkoja Brexittiin liittyen. It'll be Mr. Ketilos. Sitten Kyprokselta herra Ketilos. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, κυρία Ντεμπόλ, θα ήθελα να αναφερθώ. Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja Rodebol. Minä haluaisin puhua järjestäytyneestä rikollisuudesta ja huumausaineiden salakuljetuksista ja myös uudenlaista huumeista. Viime kuussa Kyproksessa Kyproksella nainen kuoli. Hän oli jossain eh, pakana rituaalissa mukana ja siellä käytettiin huumeita, jotka oli tuotu Kolumbiasta. Joku henkilö sieltä oli ne tuonut ja sitten hän pakeni maastamme ja nyt emme tiedä minne Länsi-Euroopan hän lähti. Ja kun Europolin kanssa vaaditaan tietoa tällaista asioista, jos ajatellaan järjestäytynyttä rikollisuutta, niin kiinnostaisi oikein tietää jotain teidän humansoiden strategiasta ja miten löydätte nämä kauppiat. Thanks. Ja sitten edustaja Dali, Euroopan parlamentti. Questions. Kiitos. Minulla olisi muutama kysymys näistä strategisista prioriteeteista. Ensinnäkin, kun te puhuitte siitä, että teistä on tulossa äh, tiedon ja osaamisen prosessoja. Puhutteko te uusista äh, toimivaltuuksista vai toimitteko te vain eri tavalla? Äh, keräätte olemassa olevista lähteistä tietoa vai onko tässä enemmän jonkinnäköistä muuta valvontaa. Ja sitten sitä, että Europolin pitäisi olla tutkimuksen etunenässä. Millä tavalla te aiotte huolehtia tästä eh, esimerkiksi yksityisen sektorin kanssa, varsinkin ottaen huomioon eh, kaiken sen tiedon, jota nämä yksityiset eh, yritykset keräävät. Ja sitten lopuksi minulle kaikkein tärkein asia liittyy Europolin ulkoiseen strategiaan ja työntekijöiden rekrytoiminen EUn ulkopuolelta. Voitteko te antaa meille hieman esimerkkejä? Onko meillä henkilökuntaa EUn ulkopuolelta? Minkälaisille missioille, matkoille, tutkimusmatkoille heitä on lähetetty? Minkälaista informaatiota niistä on kerätty? Ja erityisesti minua kiinnostaa tämä tiedustelu, joka, jota on, tiedustelutieto, jota on kerätty ilman lupaa. Millä tavalla tämä on tehty, tai pitäisikö tätä ylipäätään tehdä? No. Kiitoksia Steili. Ja sitten herra Karakupolos. Paljon kiitoksia puheenjohtaja kun syvennämme Euroopan Frontexin yhteistyötä, että voisimme paremmin valvoa Euroopan unionin ulkorajoja ja että voisimme varmistaa sen, että me tehokkaasti taistelemme rikollisuutta vastaan, on ehdottoman välttämätöntä, erityisesti Kreikassa, missä me joudumme kohtaamaan uuden maahanmuuttaja- ja pakolaisvirran, josta Turkki on vastuussa. Tässä puhutaan sadoista ihmisistä, jotka saapuvat eh, itäisen Egeanmeren saarille päivittäin ja Eurosille, Eurosin alueelle ja rajalle saapuvista henkilöistä. Meillä oli erityiskokous eh, pääministerin kanssa hiljattain, että voisimme ratkaista tämän tilanteen. Tilanne on aivan räjähdysmainen saarilla ja järjestelykeskukset mantereellakin ovat eh, ratkeamassa pisteessä. Tämä luo paljon paineita Frontexin ja Europolin pitäisi tehdä yhteistyötä käsi kädessä, että voisimme varmistaa sen, että salakuljetus- ja rikollisverkostot puretaan. Frontex ei voi olla vain paikalla kirjaamassa ylös maahanmuuttajien virtaa. Me emme saa unohtaa sitä, että Euroopan täytyy olla solidaarinen niille maille, joiden kanssa se ulkorakoja jakaa mutta sen lisäksi meidän täytyy myöskin tarkastella salakuljetusta, huumekauppaa ja aseiden salakuljetusta. Yhteinen tavoitteemme olisi turvallinen Eurooppa. Haluaisin nyt keskittyä Euroopan ja Turkin väliseen sopimukseen. Valitettavasti tämä nimenomainen sopimus ei ole johtanut minkäänlaiseen kehitykseen, sillä Turkki ei ole täyttänyt osaansa. Ja huolimatta tästä Turkissa on hyvin paljon rikollisjengejä, jotka toimivat erityisesti maahanmuuttajien salakuljetuksen alalla. Me olemme onnistuneet vastustamaan tätä ilmiötä tehokkaasti, mutta he eivät ole näitä jengejä onnistuneet purkamaan. Saman aikaan Turkin presidentti uhkailee rajojen avaamisella niin, että miljoonia maahanmuuttajia virtaisi Euroopan unioniin. Mitkä ovat siis teidän suunnitelmanne? Mitä te aiotte tehdä, että voisitte todellakin vahvistaa Euroopan ja Turkin välistä sopimusta? Itse, del Parlamento Europeo. Ja sitten eh, Euroopan parlamentista Kinichi. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rouva de Volia, jonka kanssa olemme monen kertaan eh, näissä yhteyksissä tavanneet. Haluaisin kiittää häntä hänen läsnäolostaan ja siitä, että hän on ottanut esiin sen, kuinka vaikea JPSGllä on taata Europolin rahallinen tuki mehän emme toivo, että talousarviota leikataan. Tästähän Europolin toiminta riippuu hyvin suuresti. Haluaisin tiedustella tässä yhteydessä paria asiaa hiukan täsmällisemmin. Te viittasitte aluksi siihen, että väkivalta on kasvanut, kuten viittasitte myöskin rikollisjärjestöihin luonnollisesti nehän harjoittavat vakavampaa rikollisuutta, ihmissalakuljetusta ja muuta, salakuljetusta ja talousrikollisuutta. Haluaisin tiedustella seuraavaa erityisesti mitä tulee järjestäytyneeseen rikolliseen. Onko Europolilla riittäviä resursseja vai tämä liittyy myöskin siihen, että te puhuitte prioriteeteissa myöskin uudesta lainsäädännöstä. Oletteko sitä mieltä, että me tarvitsisimme uusia ja uudenlaisia myöskin laillisia keinoja. Ja sitten mitä tulee talousrikollisuuteen, ja tässä yhteydessä mehän tiedämme, että on aina vaikeampaa valitettavasti seurata rahavirtoja rahanpesun kautta, äh, verkkojen kautta ja erilaisten rahan siirtojärjestelmien äh, vuoksi, koska ne ovat yhä kehittyneempiä ja tämä tekee vaikeaksi seurata talouden äh, rahavirtoja. Te puhuitte äh, tällaisesta talousrikollisuuden tutkimusyksiköstä ja haluaisin tiedustella tässä yhteydessä siitä äh, myöskin hiljattaisen direktiivin valossa sen, joka tämä parlamentti hyväksyi äh, liittyen viranomaisten tiedonvaihtoon ja siihen, että tämän kaltaista tiedonvaihtoa tulisi tukea. Onko Europolilla riittävät välineet käytössään myöskin ottaen huomioon sen, että meillä on tulossa eurooppalainen yhdestä. Kiitoksia. Ja sitten herra Imer Saksasta. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, Rouva de Bolle ihan oikeutetusti viittasi siihen, että meidän pitäisi rakentaa Europol tällaiseksi eh, infokeskukseksi. Jos minä haluan tällaisen infokeskuksen, silloin minä tarvitsen tiettyjä tietoja ja tietosuojalainsäädäntö yksittäisissä jäsenvaltioissa on hyvin erilainen ja joskus tietosuojalait muuttuvat enemmän tällaiseksi tekijän suojaksi myös. Joten mitkä maat teidän mielestä ne ovat niin pitkällä, että ne voivat luovuttaa tietoja. Toisekseen te Irlannin kollega ihan oikeutetusti puhui Brexitistä. Onko Brexitin kohdalla varmistettu se, jos Brexitin kohdalla Englannista tulisi kolmas valtio, että jatkossa kuitenkin Englanti antaa tietoja äh, eteenpäin äh, Interpolille ja e, Europolille ja että se myös varastoi oikealla tavalla tietoja. Kolmanneksi te puhuitte lapsipornosta ja Darknetista. On hyvin paljon näitä erilaisia vaihtoehtoja käytössä ja on hyvin vaikeaa saada kiinni näitä päätekijöitä – Voitaisiinko Euroopassa jotenkin käyttää enemmän kuin aikaisemmin darknettia, keskittyä siihen, mutta mikäli ei, niin mitä täytyy muuttaa, että näin voitaisiin tehdä? Ja sitten rahanpesusta vielä. Meillä on Saksan liittopäivillä päätetty todistusta, käänteisestä todistustaakasta – Eli me voimme laittomia aseita myös takavarikoida ja se, jolta ne on takavarikoitu, joutuu todistamaan, mistä rahat ovat tulleet. Mitä meidän pitäisi Europolissa tehdä niin, että me saisimme nämä tällaiset laittomat rahavirrat estettyä? Siis- Kiitokset. Sitten Rova Purra Suomesta. Onko tämä näin? Lausuinko oikein? Thank you. Kiitoksia. Kyllä tämä kuulosti aivan hyvältä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia äh, johtaja De Bolle tästä johdantopuheenvuorostanne. Minun huomioni on melkoisen samanlainen kuin aikaisemmin puheenvuoron käyttäneiden valtuuskuntien. Tämä koskee Europolin talousarviota. Kuten kaikki tiedämme, meillä on äh, tiettyjä harmittavia ongelmia, kuten maahanmuutto, virrat, kyberrikollisuus ja terrorismi. Ja samaan aikaan Europol on saanut aivan uusia tehtäviä hoitaakseen koskien äh, salakuljetusta ja internetrikollisuutta ja muita kysymyksiä. Ja monet näistä asioista eivät äh, ratkea, vain pahenevat, muuttuvat äh, laajemmiksi ja vaikeammiksi ongelmiksi. Ja minun kysymykseni tätä koskien olisi tämä. Olemme kaikki enemmän tai vähemmän samaa mieltä, että Europoria tulee vahventaa riittävin resurssein. Ja haluaisinkin tietää, että jos meillä on vakava uhka, että tämä, ja kun tämä hyvin tärkeä virasto saa lisää eh, tietoja, mutta ei kylliksi resursseja, hoitaakseen näitä. Onko tilanne todellakin tällainen ja kuinka te toimitte, jos näin todellakin on? Ja sitten edustaja Kinko Euroopan parlamentista. thank you very much. I... Kiitos. Puhun hollantia. Eh, viime vuonna minun puolue toverini äh, paljasti rahanpesutapahtuman. Ja yksi, äh, yhdessä kohdassa tätä raporttia sanottiin, että Europolin pitäisi jakaa tietoa enemmän. Tässä pitäisi olla esimerkiksi äh, yksityiskohtia vaikkapa radikalisoinnista, rahareiteistä ja menneisyydestä muiden henkilöiden kanssa ja niin edelleen. Kysyisinkin, onko nyt mitään muuta muuttunut? Kuinka asiat menevät eteenpäin? Onko teillä paremmat mahdollisuudet ja onko tällä ollut lisäarvoa? Olettaisin, että teillä tulee olemaan kuitenkin ongelmia tietojen vaihdon kanssa muiden jäsenvaltioiden kanssa. Yksi ehkäpä suurimpia haasteita on nyt löytää oikeanlainen tasapaino turvallisuuden vahvistamisen ja ihmisen yksityisoikeuksien välillä. Joten kun te puhutte terrorismista ja siitä, että siinä tarvitaan parannusta, tai te otitte myös äh, online äh, lasten hyväksikäytön tai innovaation puutteen, äh, ja millä tavalla esimerkiksi internetissä toimitaan anonyymisti, niin haluaisinkin kysyä, kun puhutaan resursseista, millä Miltä tulevaisuus näyttää teidän mielestänne ja millä tavalla teitä voitaisiin paremmin tukea niin, että voisitte hoitaa nämä suuret vaikeat asiat, jos esimerkiksi Europolista leikataan henkilökuntaa? Onnistuuko? Sitten haluaisin vielä tietää, miltä sukupuolin tasapaino näyttää äh, Europolissa. Onko teillä naispuolisia työntekijöitä, koska monimuotoisuus on hyvin tärkeää, kun halutaan nähdä kokonaiskuva. Kiitos. Kiitos. Sitten Kyprokselta Tus. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tietää, oletteko laskeneet kryptovaluuttojen käytön yhteen Euroopan unionissa ja kuinka monessa tapauksessa on kyse laittomista toimista, erityisesti terrorismin rahoituksesta, minkälainen liikevaihto tässä on kyseessä. Haluaisin myös tietää, tarvitaanko jäsenvaltioiden lainsäädäntö, että voidaan paremmin torjua tätä ongelmaa? Olisiko ehkä paikallaan täysin kieltää kryptovaluutat? And Mr. Rickmont from Belgium. Ja sitten äh, eh, eh, Rota Rickmont äh, Belgiasta. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin tervehtiä ehm, yhteisparlamentaarista ryhmää. Me on äh, olen sitä mieltä, että tällainen eurooppalainen yhteistyö on erittäin rikastuttava erityisesti Europolin kaltaisen tärkeän viraston puitteistossa ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki kollegat eri jäsenmaista. Minulla on pari kysymystä johtajan De Bolille aivan aluksi koskien Euroopan Europolin ulkoista strategiaa ja sitä, että Europol on tehnyt yhteistyösopimuksia kolmansien maiden kanssa, operatiivisia tai strategisia sopimuksia, jotka ovat äh, välillä vaikeita äh, määrittelyltään ja tavoitteiltaan. Ne tiedämme, että eräät näistä kolmansista maista ovat äh, autoritaarisia hallintoja, joten haluaisin tietää, mitkä ovat ne valvontatoimet, jotka on otettu mukaan näihin sopimuksiin, että voisimme arvioida sopimusten vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Ja jos menen vielä hiukan pidemmälle nyt käynnissä oleviin neuvotteluihin, tämä kiinnostaisi minua, tämä tilanne. Ja sitten mitä tulee viime kesäkuussa tehtyyn Frontexin Euroopan sopimuksen, haluaisin tietää enemmän tämän sopimuksen määrittelemästä yhteistyöstä me haluaisimme hiukan enemmän tietoa kuin mitä verkkosivulla on. Älkää epäröikaan tästä vaikkapa kirjallisesti. Kiitos. Saimme juuri yhden lisäpyynnön, puheenvuoropyynnön. Joten päätämme tämän keskustelukierroksen kreikkalaiseen herra Drakusikseen. Olkaa hyvä. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την κατά... Kiitos. Kiitokset, annoitte minulle vielä mahdollisuuden esittää kysymys. Minulla on itse asiassa kaksi asiaa, jotka haluaisin ottaa esiin. Ensinnäkin kysymys on siitä, että pitäisi vahvistaa vahvistaa budjettia – koska Europolin toimijahan täytyy taloudellisesti tukea tarpeeksi ja tätä mekin tuemme tätä ajatusta. Toisekseen sitten täällä on jo puhuttu pakolaisista. Kollegat täällä jo sanoivat, että maahanmuuttajien lukumäärät ovat jälleen kasvaneet ja se on aihe, jota käsitellään tänään myös neuvostossa. Tänä päivänä hän on New Yorkissa maailman ilmastokonferenssi YK siipien alla. Tämä on mielestäni myös yksi Europolin tehtävä, nimittäin valvoa myös ilmastorikollisuutta. Onko tästä sanottu tai puhuttu ylipäätään? Mikäli on, niin ok, mutta mikäli ei, niin haluaisin mielelläni tietää, minkälaista strategiaa Europol noudattaa, jotta se voisi tehokkaammin taistella ympäristörikollisuutta vastaan. Ilmastonmuutos on ovella, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä äh, johdu osittain myös rikollisista toimista. Onhan tämä selvästi nähtävissä kaikissa Euroopan unionin maissa. No niin, 20 kysymystä tai kysymyksen esittäjää. Kaikki kunnioittivat äh, aikataulua. Kiitokset siitä kaikille. Ja meillä on noin 15 minuuttia aikaa. No niin, teistä on tulossa, hyvä Katrin de Bolle, aikamoinen veteraani näissä kysymys- ja vastauskierroksissa. Nyt saatte puheenvuoro 15 minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitos, mitä talousarvoin tulee, niin kiittää kaikkia näistä kysymyksistä. Ne olivat todella mielenkiintoisia kaikki. Ja haluaisin sanoa, että on hienoa, että olette näin kiinnostuneita Europolin työstä. Minä pyrin nyt yhdistelemään näitä kysymyksiä mahdollisuuksien mukaan. Ensimmäiset kysymykset, jotka koskevat talousarviota. Toden totta, budjettiehdotus vuodelle 2020, jonka komissio toukokuussa julkaisi, oli miinus 33 miljoonaa ja miinus 52 eh, virkaa verrattuna aikaisemmin. Ja me olemme todella kiitollisia Euroopan parlamentille saamastamme tuesta. Me olemme huolestuneita siitä, että Euroopan unioni on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kovasti ponnistellut tehdäkseen ulkoista turvallisuudesta parempaa. Meitä huolestuttaa sisäinen turvallisuusuhka myös, ja meidän pitäisi tässä painottaa ulkoinen ja sisäinen turvallisuusuhka sillä tavalla, että sisäisen turvallisuuden eh, tasolla meistä ei tule ikään kuin heikko linkki siinä turvallisuudessa. Mitä teemme ja mitä on tehtävä siinä tapauksessa, että lopullinen talousarvio ei voi olla hallintoneuvoston edutusten mukainen. No sitten pitää miettiä uudelleen prioriteetteja ja toimia, niin kuin ohjelmointiasiakirjoissa sanotaan, niin pitää myös muuttaa prioriteetteja niiden päätösten osalta, mitä on tehty Euroopan strategia 2020 plus osalta. Minkälaisia vaikutuksia tulee? Täällä kysyttiin. No, tämä vaikuttaa vierailevien virkamiesten lähettämiseen, eh, järjestelykeskukseen ja sitten myös ihmissalakauppaan tämä mm, vaikuttaa ja tosiasin liikehdintään. Me haluaisimme lisätä eh, toimiamme vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden osalta. Sillä voimme havaita, että huumausaineita on paljon enemmän tarjolla kuin koskaan ennen. On lisää väkivaltaa ja vastaus mikä, minkä Euroopan unioni pystyy antamaan, no siihen tehdään kyllä vaikutus näillä varoilla, koska meidän on keskityttävä sellaisiin tavoitteisiin, jotka ovat kaikkein arvokkaimpia. Ja nyt meidän pitää jo kovasti miettiä, missä tapauksissa me voimme antaa tukea, missä tapauksessa emme. Me voimme tukea ainoastaan 15 tällaista korkean arvon tavoitetta. Itse asiassa tarvitsemme 45-50 tapausta, jotta voisimme antaa monialaista apua operatiivisille taskforceille. Ja myös ympäristörikkosten torjuminen on Euroopalle tärkeää. Me olemme mukana Impact-hankkeessa. Meillä on analyyttinen hanke Europolissa, jolla pyritään torjumaan ympäristörikoksia. Me olemme riippuvaisia siitä tiedosta, mitä vaihdetaan jäsenvaltioiden kanssa, mutta tältäkin osin me pystymme vaikuttamaan, tai tämä tulee vaikuttamaan tähän annettavaan tukeen. Sitten IT-sijoitukset, jos ajatellaan online-sisältöjen laittomuutta, me tarvitsemme IRMA-järjestelmämme päivitystä. Tarvitsemme sellaista järjestelmää, joka on helpompi muokata, että voidaan käyttää eri jäsenvaltiossa, eri eh, internetyksiköissä, yksiköissä. Tässä tarvitaan paljon rahaa tähän, jos sitä saada Euroopan tasolta, niin emme pysty päivittämään tätä järjestelmää. Kukin jäsenvaltio joutuu itse investoimaan siihen. Tämä tulee olemaan kallista jäsenvaltioille, mutta se myös vaikeuttaa yhteistyötä Euroopan tasolla ja viestintää eh, silloin, kun palvelun tarjoille eh, halutaan eh, näitä tietotoimintaa eteenpäin. Eli budjetti Ehdotukset ovat tärkeitä ja tietenkin tuken on tärkeää. Tämä koskee myös innovaatioita ja tutkimusta, miksi teillä on tällainen strateginen prioriteetti. Haluamme olla etusijalla ensimmäisten joukossa tutkimuksessa ja innovaatiossa. Tämä on selkeä tarve Kaikkialla kaikkien pitää vähentää resursseja ja siksi jäsenvaltioiden yhteisö on keksittävä innovatiivisia ratkaisuja poliisityöhön ja turvallisuustyöhön yhdessä. Meidän työryhmämme on hanke, joka tarkastelee niitä eri vaiheita, joihin ryhdytään eri jäsenvaltioissa mietimme, mitä EU-tasolla pitää tehdä. Tätä varten tietysti tarvitsemme varoja, jotta voidaan panna tämä täytäntöön ja tarkoituksena on saada aikaiseksi EUn poliisiratkaisuja kaikille jäsenvaltioille, niille joilla on varat tähän ja niille joilla ei ole. Ja sitten nämä vierailevat virkamiehet Kyproksella. Europolin tehtävään kuvaus on selvä. Me emme ole Euroopan FBI, emmekä me voi ryhtyä toimen, täytäntöpano toimiin. Meidän on aina tarkasteltava meidän tehtäväkuvaustamme ja Europolin tehtävä on kerätä tietoa. Sen pitää olla tietokeskus rikosasioiden osalta ja pitää noudattaa liitettä yksi ja liitettä kaksi asetuksistamme vakavan rikollisuuden olisi kyseessä. Eli voimme ottaa jäsenvaltiolta vastaan tietoa ainoastaan silloin, kun se on meidän laillisten puitteidemme mukaista. Sitten meidän pitää eh, prosessoida tietoa eh, jäsenvaltioiden kanssa eh, yksimielisesti ja siksi aina jäsenvaltio päättää, mitä Europol voi tehdä tiedolle, mitä sille on annettu. Jos tiedot on annettu ainoastaan ristintarkastuksia varten, niin sitten niitä voidaan muuhun käyttää. Jos sanotaan, että sitä voidaan prosessoida, niin että tulee eh, lisää mm, uutta tietoa eh, tutkijoille, niin sitten näin voidaan tehdä. Tiedot, jotka on toimitettu, ovat kuitenkin jäsenvaltioiden omaisuutta jatkossakin. Europolista ei tule niiden omistajia. Ja sitten Kyproksen tapauksessa kriteerit, no tässä oli ongelma, koska meidän prioriteetti eh, järjestelymme pohjalta emme voi tarpeeksi tukea Kyproksen eh, viranomaisia, koska meillä ei tämä asukaslukukriteeri, mutta sitten muutimme näitä sääntöjä, koska ymmärsimme, minkälaisia ongelmia eh, Kyproksen poliisilla oli, ja nyt me pystymme tukemaan Kyproksen lainvalvontaviranomaisia paremmin kuin aikaisemmin, mutta tämä riippuu nyt kuitenkin eh, Kyproksen viranomaista, että nämä tapaukset otetaan esille ja sitten yhteisviraston kanssa Haagissa mietitään sitä, miten voidaan tukea Kyproksen viranomaisia eri tapauksissa. Me keskitymme ihmissalakuljetukseen. Tämä on meidän mandaattimme mukaista järjestäytyneeseen rikollisryhmiin. Ja voidaan sanoa, että Frontexin kanssa tehdään oikein hyvää yhteistyötä tällä alalla. Ja sitten Evroksen alue Kreikassa, minä todellakin kävin siellä. Me emme lähetä sinne vierailevia virkamiehiä, mutta lähetämme kuitenkin analyytikkoja, jotka auttavat laintäytäntöön viranomaisia, kun prosessoidaan niitä rikollistapauksia, joita hallinnoidaan siellä. Ja Turkin ja Euroopan välinen sopimus sitten. Meillä on olemassa eh, työsopimus, strateginen sopimus Turkin kanssa. Turkin eh, yhteisviranomainen on Europolin eh, pääkonttorissa paikalla, mutta emme voi operatiivista tietoa vaihtaa Turkin kanssa, koska operatiivista sopimusta ei ole olemassa. Eli nyt Euroopan komissio neuvottelee operatiivista sopimuksesta, joka mahdollistaisi myös henkilötiedon vaihtamisen. Euroopan parlamentin rooli on ihan merkittävää operatiivisten eh, suunnitelmien neuvottelussa, ja nämä neuvottelut ovat nyt käynnissä. Sitten ulkostrategia ja prioriteetit, yhteistyö kolmansien maiden kanssa, se on hyvin tärkeää. Jos ajatellaan esimerkiksi vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta, 65 prosenttia vakavan järjestäytyneiden rikollisryhmien johtajista on EU-kansalaisia ja loput sitten eivät ole EU-sta. Emme voi antaa ihan täyttää kuvaa näistä tiedoista, jos emme saa kolmansien, kolmansilta mailta tietoa käyttöömme. Siksi tarvitsemme operationaalisia sopimuksia, jos yksi puhutaan huumausaineista. Meillä on olemassa tällainen operatiivinen sopimus Kolumbian kanssa, strateginen ja operatiivinen eh, sopimus näin. Siis voimme jakaa Kolumbian viranomaisten kanssa tietoa ja pystymme tekemään yhteistyötä ainakin kahden jäsenvaltion kanssa. Europolin ja Kolumbian kanssa voidaan tehdä yhteistyötä eri tapauksissa. Ja sitten kolmannen maat, Länsi-Balkan. Meillä on kaikkien näiden maiden kanssa operatiiviset sopimukset, mutta meidän on kuitenkin lähdettävä liikkeelle siitä, mitä, miten paljon tietoa mm, jaetaan. Tarpeeksi sitä ei vielä ole tarpeeksi korkealla tasolla. Tämä on tärkeä alue, jonka kanssa pitää tehdä läheistä yhteistyötä. Brexit-skenaarioista puhuttiin kaikista eh, hallintoneuvostossa ja kysymme heiltä neuvoa. Me esitimme eri vaiheissa hallintoneuvostolle erilaisia mahdollisia skenaarioita ja Europolin niistä askelista, mihin on ryhdytty Brexitin osalta. Meillä on siis erilaisia skenaarioita, miten tässä voi käydä ja miten pitää toimia, kun tehdään erilaisia poliittisia päätöksiä. Anteeksi, että en vastannut tähän kysymykseen, että menisin Irlanti puhumaan parlamentille. Pitää katsoa, mihin tämä kutsu on oikein joutunut, mutta aina voi kääntyä Brysselin eh, yhteisviranomaisten puoleen, jos halutaan kontakti uudelleen saada aikaiseksi. Pitää olla myös Task Force 50 kanssa lähes yhteistyötä, yhteistyössä Brexitin osalta EU-tasolla. Ja tietyn keruu EU-sta on tärkeä. Minä viime vuonna ihan mm, halusin käydä kaikissa jäsenvaltioissa, niin teinkin sitten, jotta otettaisiin esille eh, syvä analyysi mm, tiedon osalta. Me tiedämme, että jatkossa tullaan puhumaan mm, kaikista näistä eri aihealueista, myös kyberrikollisuudesta ja maahanmuuttorikollisuudesta. Tarvitaan uudenlaista yhteistyötä, tarvitaan eh, ihmisiä tutkimaan asioita ja reaaliaikaisesti jakamaan tietoa eh, tutkijoiden ja Europolin välillä ja sitten saadaan aikaiseksi eh, työsuunnitelma, eli miten ryhdytään toimiin eri rikollisryhmien osalta. Jos ajatellaan sitten tätä Eurooppaa, eurooppalaisen mm, tutkimuksen alustaa. Meillä on hyvin rajoitusti resursseja. Europolin pitää olla yhä enemmän sellainen alusta, josta, jonka välityksellä poliisiviranomaiset voivat löytää toisensa ja voivat tietää, mitä muissa maissa tapahtuu. Näin voi ottaa toisen maan yhteyttä ja saada tietoa siitä, miten kyseisessä maassa vastataan turvallisuushaasteisiin. Euroopan tasolla haluamme olla innovatiivisia, tarjota innovatiivisia ratkaisuja laitantöpano viranomaisille koko EU-ssa. Ja yhteistyö Frontexin ja Europolin välillä on todella tärkeää. Meillä on kahdet erilaiset puitteistot, meillä on jotain haasteita tiedon vaihdossa virastojen välillä. Viime vuonna meillä oli Frontexin ja Euroopan yhteinen hallintoneuvoston kokous ja siellä esitettiin, miten pitäisi jatkossa yhteistyötä pyrkiä tekemään. Tämä on e, jatkuvasti kehittyvä asia Frontexin ja Euroopan välinen yhteistyö, mutta Frontexin johtaja minä itse olemme sitoutuneet siihen, että tehdään yhteistyötä ja pyrimme olemaan tekemään, tekemättä päällekkäistä työtä silloin, kun tämä on mahdollista. Ja sitten tietosuoja, tietosuojasäännöt. Toden totta on olemassa eroja eri jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionissa. Meidän on huomioitava se juridinen puitteisto, joka meille on tarjottu, eli henkilö, suoja virkailija meillä on. Siellä hänellä on noin 10 henkilön tiimi ja joka päivä he tutkivat sitä, miten meille tiedot tulevat ja miten tietoja voidaan käyttää oikealla tavalla niin, että tästä työstä on hyötyä vielä enemmän jäsenvaltioille. Mutta jos käytäisiin syvempää keskustelua tietosuojasta, niin sitten tietysti mielellämme tulisimme siihen mukaan. Ja meistä tuntuu, että on todellakin mahdollisuuksia, jos ajatellaan esimerkiksi Euroistin uutta laillista puitteistoa. Se on nyt jo paremmin mukautunut muuttuvan tilanteeseen kuin eh, Europolin käsittelemät eh, sen, jotka liittyvät henkilötietoihin. Ja sitten prioriteetista päättäminen Europolissa se on joka päivä esillä. Meillä on moninaista rikollisuutta, jos ajatellaan eh, järjestäytynyttä rikollisuutta. Rikollisuus on oikeastaan bisnesmalli, on yhä enemmän huumausaineita, joita tuodaan Euroopan unioniin. On selvää, että on tällaisia keskus pisteitä synteettisten huumeiden osalta ja niitä sitten viedään sieltä muihin maihin. Monen ryhmän rikollinen toiminta mutkistuu entisestään ja siihen tarvitaan teknistä osaamista. Ja ymmärrämme, että jäsenvaltiot tarvitsevat lisää kykyä toimia talousrikosten osalta ja siksi me keitämme tätä keskusta, joka tähän keskittyy, koska pitää olla asiantuntija, jotta voi todellakin näitä rahoja seurata. Eikä meillä ole tarpeeksi asiantuntemusta, mitä tarvitaan jäsenvaltioiden alalla ja EUn tasolla. Meidän pitää olla vahvempia, jotta voidaan tämä työ tehdä hyvin. Ainoastaan 1,2 prosenttia rikoksen tutkimusten hyödystä eh, löydetään, niin ainoastaan yksi prosentti takavarikoidaan. Tämä on todella pieni määrä ja tämä on vakava asia taloudelle. Se tuo siihen epävakautta. Minä ehdottaisin, että jos teillä on vielä kysymyksiä, voisitte lähettää ne minulle ja voimme sitten antaa teille vastaukset kirjallisissa menettelyssä. Ja pyytäisin, että myös kävisitte Europolissa ja käytäisin siellä syvällisiä keskusteluja. Kiitokset, hyvä Rova de Bolle. Olette tehneet parhaanne, eikä ihme. Tämähän on nimenomaan se, mistä tässä tapaamissa on kysymys. Nimittäin äh, Europolin valvominen. Kiitokset, kun tulitte tänne ja teitte parhaanne ja äh, otitte vastaan kaikki nämä kysymykset. Ja nyt ehdotankin, että ilman äh, mitään viivästyksiä koska olemme jo viisi minuuttia aikataulusta myöhässä. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla ilman mitään taukoa. Meillä on vartin yli neljä kahvitauko, eli vielä 45 minuuttia tässä pitää painaa. Me saamme seuraavaksi kuulla seuraavilta vieraspuhujilta Andrei Linta, joka on Europolin hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sitten Anna Florea, joka on Romanian parlamentin JPSG-valtuuskunnan puheenjohtaja. Tehän tiedätte, että hallintoneuvosto No, yritin tässä nyt muotoilla Halusin muistuttaa, että tämä hallintoneuvosto on se, joka hyväksyy tämän äh, vuosiohjelman Europolille, samoin kuin äh, budjetin. Ja tämä hallintoneuvosto hyväksyy ja vahvistaa Europolin toimien toimintaraportin artikla 14 kohta 4 Europolin asetuksesta. Ja siksi me olemme kutsuneet tänne sekä herra Lintan että rouva Florean. Edellisessä JPSG helmikuun kokouksessa tämä otettiin esiin. Hän on ollut siis, äh, äh, Florea ollut entinen äh, myös puheenjohtaja JPSGSS ja hän toimitti ennen tätä kokousta kirjoitetun raporttinsa ja hän esittelee nyt henkilökohtaisesti tämän raportin joten toivotamme teidät tervetulleeksi ja nyt teillä on puheenvuoro. Tämä ei nyt saa olla enempää kuin 45 minuuttia eh, kaiken kaikkiaan ja toivomme, että myös eh, kollegat saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä ennen kahvitaukoa. Kumpi aloittaa, Linta vai Florea? Ehdottaisin ehkä herra Linta 10 minuuttia moremmille, Ja sitten me käymme keskustelu kysymyskierroksen kahden minuut, kaksi minuuttia per kysymys maksimissaan. Äh, herra Linta, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoiset äh, yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän jäsenet ja arvoiset kanssa puheenjohtajat, äh, edustajat Lopes ja Rova Talvitie. Minä tulen puhumaan lyhyesti. Esittelisin nyt Euroopan hallintoneuvoston päätehtävät ja äh, tärkeimmän toiminnan vuoden 2019 helmikuun kokouksen jälkeen. on ilolla täällä puhumassa toiminnastamme, mutta kuten ehdotettua pidän tämän esityksen lyhyenä ja odotan mielenkiinnolla keskustelua äh, nykyisestä ja tulevasta roolista, joka hallintoneuvostolla tulee olemaan puheita haluaisin todeta, että Euroopan hallintoneuvosto on sen hallinnoiva elin. Se edustaa toimivaltaisia viranomaisia jäsenmaista, jotka ovat tärkein sidosryhmämme. Aivan oikein aluksi totesitte tämän, niin siksi halusin jälleen kerran korostaa vielä sitä, että hallintoneuvosto on viraston tärkein Ähm, hallinnoiva elin, koska jäsenmaiden äh, poliisiviranomaiset ovat siinä edustettuina. Palaan tähän asiaan. Äh, vuonna 1999 lokakuuta kun jälkeen äh, Europolin oikeudellinen puitteisto luotiin, niin tämän jälkeen Europolin hallintoneuvosto on ähm, johtanut viraston toimintaa. Strateginen suunnittelu ja tärkeimmät tehtävät ovat nykyisin määriteltyjä artiklassa 11 äh, äh, Europol-asetuksessa. Tämän lisäksi hallintoneuvosto hyväksyy monivuotoisen toimintasuunnitelman, josta kuulimme paljon, vuotuisen toimintaohjelman ja Europolin talousarvioon. Näin äh, emme määrää vain strategista toimintaa, vaan operatiivista Europolin toimintaa. Tämän lisäksi hallintoneuvosto käyttää myöskin nimitysvaltaa, korkeinta nimitysvaltaa, mitä tulee Europolin henkilöstöön ja myöskin Europolin johtajaan. Tämän lisäksi tietosuojan valtuutettu ja hänen virastonsa ovat ähm, alaisiamme näillä kolmella alalla yhdessä hallintoneuvoston sihteeristön kanssa. Äh, me hoidamme niin kutsuja hallintoneuvosto tehtäviä me hyväksymme myöskin vuotuisen konsolidoidun viraston äh, toimintakertomuksen, ja tämän lisäksi hallintoneuvostolla on monia säätelyllisiä tehtäviä, jotka katkavat, kattavat kaikenlaisia Euroopan toiminnalle tärkeitä seikkoja ja operatiivisen mandaatin kattamia seikkoja. Muutama esimerkki, en mainitse kaikkia. Hallintoneuvosto on hyväksynyt yhteysvirastojen tehtävät ja ohjeet sekä henkilöstösäännöt nimityksiin, nimityksiin liittyvät säännöt, petoksen vastaisen strategian säännöt, jotka tehtävät eturistiriitojen vähentämiseen henkilöstön joukossa ja ohjelinjat uuden äm, datakäsittelyn alalla täyttäessään tehtäviään hallintoneuvosto myöskin tarkastelee JPSGn päätöksiä ja päätöksiä, jotka liittyvät Euroopan ja jäsenmaiden toiminnan tulevaisuuden asuksen mukaisesti. Mitä tulee tähän 10.04.2009 asetukseen avoimuussääntöihin, hallintoneuvosto seuraa Europolin asiakirjojen julkista saatavuutta, takaa näin luottamuksellisuuden ja toisaalta avoimuuden toteutumisen ja tasapainon niin välillä. Ehkä pohditte sitä, kuinka hallintoneuvosto toimii. Puheenjohtaja johtaa hallintoneuvoston kokouksia ensi viikolla 4. päivä lokakuuta minä tulen 112 ähm, hallintoneuvoston kokousta johtamaan itse. Asetus vaatii, että meillä on ainakin kaksi sääntömääräistä kokousta vuosittain, mutta todellisuudessa hallintoneuvosto tapaa säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Uskoakseni tämä osoittaa myöskin, kuinka paljon töitä meillä on. Tämän lisäksi meillä on ähm, yksityiskysymyksien tiedonhallintaan liittyviä Ähm, työryhmiä, jotka käsittelevät oman alansa kysymyksiä. Äh, Päätöksentekovelvollisuuksensa lisäksi hallintoneuvosto nojaa myöskin äh, erilaiseen äh, Europol-perheen edustajien ja kansallisiin Europol-pisteiden edustajiin. Tämä on tarpeen, että voisimme toteuttaa Euroopan sisällä ja ulkopuolella tarvittavaa yhteistyötä. Me pyrimme toimimaan Europolin turvallisuus- ja luottamuksellisuusstandardeja kunnioittain. Hallintoneuvoston tehtävät heijastuvat myöskin siitä, kuinka monilainen kirjo esityslistoilla me on. Meillä on hyvin monenlaisia asioita käsittelyssä. Hallintoneuvosto jäsentensä puolesta muodostuu yhdestä varsinaisesta ja yhdestä varajäsenestä kunstakin jäsenmaasta. Kokemuksemme ja historia on osoittanut, että että hallintoneuvoston johtajuustaidot ja heidän sitoumuksensa viraston toiminnalle ovat välttämättömiä, jotta äh, Europol olisi ähm, mallivirasto Euroopassa ja myöskin maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi hallintoneuvoston jäsenet äh, ovat äh, Europolin ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä välittäjänä poliittisella tasolla, myöskin kansallisesti antavat lausuntoja sisäministeriöille. Yhteinen eurooppalainen lähestymistapa selittää myöskin tämän päätöksentekomallin ja olen ylpeä vuodessani todeta, että tämän konsensusmallin kautta äh, hallintoneuvosto tekee vain yksimielisiä päätöksiä. Ei olekaan mikään ihme, että hallintoneuvostossa meillä ei ole ollut minkäänlaista päätöksenteollista jumiutunutta tilannetta. Huolimatta erimielisyyksistä hallintoneuvosto on ähm, aina toiminut yhdistävänä elimenä, sillä sen pääasiallinen tehtävä on vahvistaa Europolia ja vahvistaa kansallisia resursseja terrorismin ja rajoitettavan rikollisuuden torjunnan alalla. Tietenkään tämä ei olisi mahdollista, ellei meillä olisi valtavan hienoa valmistelevaa työtä, jota viraston henkilökunta harjoittaa toimivan johtajan valvonnan alla. Hän ottaa ohjeensa hallintoneuvostolta. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa muutaman sanan sen liittyen hallintoneuvoston rooliin Euroopan unionin laajemmassa kentässä. Tällä hetkellä hallintoneuvosto toimii monimutkaisessa hallinnollisessa kentässä. Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto vaikuttavat suoraan äh, viraston toimintaan, äh, kuten myöskin JPSG ja Eurooppalainen tietosuojavaltuutettu. Tämä määrittelee viraston kompetenssit tästä syystä Euroopan voimaan astumisen jälkeen hallintoneuvosto ottaa nämä valvonta- ja hallintatehtävät. Ähm, Tämän lisäksi neuvostolla on hyvin tärkeä äh, rooli mm, talousarvio päättäjänä ja siksi heidän äh, päätöksensä ovat Euroopan toiminnalle hyvin tärkeitä. Hallintoneuvosto on kuitenkin tästä huolimatta ainut Euroopan johtava elin. Esimerkiksi hallintoneuvosto arvioi uusien tehtävien vaikutuksen niiden, joita Euroopan on saanut Euroopan unionin tasolla, ja Euroopan mahdollisuuden täyttää toimintaohjelmansa, tulevat tehtävänsä ja täyttää ydintehtävänsä tukeakseen jäsenmaita. Minun kokemukseni mukaan Euroopan unionin laajuisten projektien sama tuki aivan varhaisessa vaiheessa aiheessa. on tarpeen myöskin koordinointi kansallisten viranomaisten kesken. Eurooppalainen yhteentoimintahanke on hyvä esimerkki tästä. Sitä sekä Europol että jäsenmaat valvovat hyvin tarkasti. Kaikkien Europolin institutionaalisten toimijoiden lisäksi äh, JPSG luo linkin äh, Euroopan jäsenmaiden välille ja se vaikuttaa hallintoneuvostoon. Tämä yhteistyö on äh, lähentynyt ähm, edellisessä JPSG ähm, kokouksissa ja artiklan 11 kohdan 4 mukaisesti Minulla on ollut ilo kutsua JPSGn edustaja Bukarestin kokoukseemme. Hän oli ähm, tarkkailijajäsen, joka ei käyttänyt ääntään. Meillä oli hyvin tärkeitä seikkoja käsittelyssä, että haluaisin kiittää tässä yhteydessä ähm, herra Florea hänen panoksestaan. Ähm, toukokuun hallintoneuvoston tulokset osoittavat sen, kuinka suuri kirjotehtäviä hallintoneuvostolla on. Äh, Kaikki kaikkien muiden tehtävänsä lisäksi se on hyväksynyt vuoden 2018 toimintakertomuksen, konsolidoinnin toimintakertomuksen viime vuodelta. Tämän lisäksi artiklan 11 mm, määräysten mukaisesti hallintoneuvosto tulee päättämään viraston sisäisistä rakenteista ja voi tehdä Äh, muutoksia sisäisen organisaation uuden 2020 plus strategian mukaisesti ähm, koskien talousrikollisuuden tutkintayksikköä. Mitä tulee tuleviin äh, päätöksiin, hallintoneuvosto on myöskin keskustellut hyvin tärkeistä talousarvioseikoista, äh, nimittäin vuoden 2019 prioriteeteista ja niistä epäsuotuisista näkökulmista näkymistä, joita meillä on ensi vuoden talousarvioon ja tulevan monivuotoisen rahoituskehyksen 2021-2027 eh, sekä tulevaan Hagin kokoukseen. Hallintoneuvosto tulee tarkastelemaan näitä hyvin tärkeitä seikkoja eri näkökulmista. Ennen kuin päätän puheenvuoron koskien hallintoneuvoston tehtäviä, haluaisin sanoa, että eurooppalaistuksen voimaanastumisen jälkeen äh, kaikki äh, yhteenvedot kokouksistamme, myöskin viimeisimmistä, on julkaistu viraston äh, verkkosivuilla. Tämä on avoimuusperiaatteidemme mukaista, niiden joista puhuin aikaisemmin, mutta Tässä tarkoituksena on myöskin äh, toimia täysin kunnioittain äh, Europolin äh, luottamuksellisuusvaatimuksia koskien operatiivisia hankkeita. Muutama huomio vielä tulevaisuuteen liittyen. Monivuotoinen ähm, ohjelmamme, jonka 3. päivä marraskuuta tulemme hyväksymään lopultakin vuotuisen ohjelmamme lisäksi tulee muokkaamaan vuosien 2020-2022 työtämme. Edellisen kauden aikana, kuten äh, kuulitte juuri johtajalta. Äh, yksityiskohdat äh, näihin monivuotoisiin ohjelmiin ovat tervetulleita. Me tarvitsemme kärsivällisyyttä hallintoneuvoston pyrkiä tarjoamaan kansallisille tutkijoille lisäarvoa heidän jokapäiväisessä työssään vakavia rajat ylittäviä rikoksia ja terrorismia koskien. Tämä on olemme teemassa erittäin tärkeä. Me tulee vuotuisiin toimintakertomuksiimme. Jäsenmaat luottavat yhä enemmän Europolin palveluihin ja välineisiin. Tämä kehitys tulee vielä jatkumaan tulevina vuosina, kun poliisiviranomaiset tulevat tarvitsemaan monimutkaisiin uusiin haasteisiin lisätukea. Esimerkiksi 5G-teknologia vaatii vahvempia salausteknologioita Ähm, kuten myöskin digitaalisen datan kehittyminen. Asikankaan kanssa ähm, suomalaisen varajäsenemme kanssa me tulemme tarjoamaan pien konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka Europol tulee keventämään kansallisten viranomaisten taakkaa äh, ja auttamaan heitä käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla Europolin kokoelmaa tietoa hyväkseen. Tämän lisäksi olen varma, että Europolin tulee olla hyvä kasvattaa ähm, oikeus- ja sisäasianviranomaisten kanssa tehtävää äh, työtä. Tulemme myöskin vahvistamaan äh, yhteyksiä muiden JSG-virastoiden kanssa, mukaan lukien eurooppalainen syyttäjävirasto, jotta voisimme varmistaa sen, että kehitämme kumppanuuksia virastojen välillä kaikilla tasoilla. Haluaisin päättää tähän puheenvuoron, niin hyvä puheenjohtaja. Paljon kiitoksia ja odotan mielenkiinnolla kysymyksiä. Thank you, Mr. Linta. Then, um, um... Kiitokset, ähm, hyvä herra Linta. Ja nyt äh, sitten ähm, Flora, äh, olkaa hyvä, te kerrot, raportoitte tuolta hallintoneuvoston kokouksesta. Äh, hyvät naiset ja herrat, äh, on kunnia olla täällä, ilo olla täällä. En lue teille raporttia, olette saaneet sen jo. Joten haluaisin aloittaa ilmaisemalla äh, kiitollisuuteni Andrei Lintalle siitä, että minut kutsuttiin tänne varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Haluaisin myös käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja kiittää konsolidoitua yhteistyötä yhteyttä, jonka meidän ryhmämme on kehittänyt äh, sen jälkeen, kun se käynnisti toimintansa 2017 äh, Europolin äh, hallintoneuvoston kanssa. Haluaisin myös sanoa, että Europolin hallintoneuvosto on käsitellyt hyvin paljon aiheita agendallaan, joihin myös JPSGn edustajat ovat voineet osallistua. Ja tämä on kasvattanut luottamusta ja parantanut yhteistyötä meidän välillämme viimeisen kahden kuukauden aikana. Minun päätavoitteeni oli luoda vahvat linkit viraston ja meidän ryhmämme väliin ja että ei raportoida ainoastaan kaikkein tärkeimmistä aiheista, vaan myös sellaisista asioista, joita, jotka herättävät esimerkiksi huolta, muun muassa budjetti. Minun raportissani, jonka siis lähetin teille heinäkuussa, löydätte varmasti myös sen yhteenvedon, jossa on yhteenveto näistä hedelmällisistä keskusteluista, joita olen käynyt Europolin pääjohtajan kanssa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan kanssa. Olen varma, että monista näistä asioista puhutaan vielä tässäkin tapaamisessa, koska ne ovat tärkeitä asioita viraston tulevaisuuden kehittämiseksi. Nykyisessä haastavassa turvallisuusympäristössä painotan, että on erittäin tärkeää pitää kaikki kanavat auki koko vuoden ajan, eikä ainoastaan näissä puolivuosittaisissa tapaamisissa. Ja pidänkin, tai käytänkin tilaisuutta hyväkseni, ja pidän erittäin hyvänä Katrin de Bolin avoimuutta ja valmiutta keskustella kanssamme. JPSGlle on ollut erityisen tärkeää saada ajallaan kaikki se tieto, mitä me tarvitsemme, jotta voimme harjoittaa parlamentaarista valvontaamme. Ja ottaisin esiin myös nämä kaikkein tärkeimmät tehtävät tässä tehtävässä, nimittäin suulliset ja kirjalliset kysymykset sekä myös mahdollisuus paremmin käyttää näitä välineitä. Katrin de Pole esitteli omassa puheessaan kaikkein tärkeimmät ehdotukset organisationaalisiin muutoksiin, samoin kuin strategia 2020 plus Europolille. Jotta me voimme sopeutua uuteen taloudelliseen ympäristöön, niin Europol keskittää kaikki sen äh, olemassa olevat sisäiset äh, taloudelliset toimet yhteen äh, rahoitusyksikköön. Ja sen lisäksi Europol on yrittänyt vastata nopeasti jäsenvaltioiden pyyntöön talousrikollisuuden alalla ja sen vuoksi perustetaan uusi talous- rahoitus- ja talousrikoskeskus EFECC. Olen ihan varma, että Europolin edustajat antavat teille enemmän tietoa tästä uudesta keskuksesta. Toukokuussa hallintoneuvosto hyväksyi tämän konsolidoidun vuosittaisen toimintaraportin vuodelle 2018. Ulkoisissa toimissa Katrin de Bolle kertoi, antoi meille tällaisen katsauksen tavoitteista eh, sekä myös Europolin uuden ulkoisen strategian, joka on asiakirja, josta keskustellaan vielä edelleen ja se viedään ensi vuonna päätökseen. Kokouksen loppuosassa eh, keskusteltiin sitten Europolin budjettinäkö näkymistä tuleville vuosille sekä sen eh, pitkän aikavälin vaikutuksista viraston toiminnalle. 2018 työohjelma osoitti, että tulevaisuuden budjettihuolet ovat johtaneet siihen, että hyvin tärkeitäkin projekteja ja toimia Europolissa on jätetty toteutamatta. Ja meillä on todellakin nyt syytä olla huolissamme tästä se, että ei esimerkiksi ole investoitu teknologiaan ja forensisiin toimiin, tulee estämään virastoa pitkällä aikavälillä toimimaan, varsinkin mitä tulee innovaatioihin ja digitaalisiin, digitaaliseen rahan liikkumiseen. Eli voi olla niin, että virasto ei kykenekään antamaan tarvittavaa apua jäsenvaltioille tulevaisuudessa. Ja lopuksi eh, herra Linta kutsuttiin eh, hallintoneuvoston eh, edustajana myös budjettikokoukseen – ja tämä kirje lähetettiin myös äh, presidentti puhemies äh, Tajanille sekä Romanian sisäasiainministerille Carmen Danille 4. kesäkuuta 2019 ja sen jälkeen se toimitettiin myös äh, JPSGn molemmille puheenjohtajille. Hyvät kollegat, hallintoneuvoston kokouksissa on otettu tärkeät näkökannat huomioon liittyen Europolin tulevaan työhön ja sen kykyyn tehdä työtä ja järjestää työtänsä. Ja me tulemme jatkamaan näiden, näihin haasteisiin vastaamista. Kiitos. Thank you, Miss Floria, for your report. Kiitos, Rova Floria, tästä esityksestänne ja siitä, että olitte parlamentaarisen valvontaryhmän edustajana toukokuun hallintovaston kokouksessa. Onko kysymyksiä tässä vaiheessa? Ei näytä olevan, eli kiittäisin teitä. Kiittäisin molempia puhujia näistä mielenkiintoista esityksistä, Rolf Floralta ja herra Lintalta. Ja hienoa, että saimme kuulla yksityiskohtaisin kertomuksen Rofloralta hallintoneuvoston kokouksesta ja sen toiminnasta. Ja nyt meillä on kahvitauko. Pyydän teitä palaamaan 16.45 tänne kokoushuoneeseen. Kiitos.